Ja te olette varmaankin tietoisia, miten tärkeistä keskusteluista tulee olemaan kyse. Sen verran omalta osaltani nyt esityslista luonnokseen. Puheenjohtajakokouksessa tämä hyväksyttiin 22. syyskuuta artiklan 137 mukaisesti. Esityslista luonnokseen ei ole esitetty minkälaisia muutosehdotuksia. Tarkistuksia ei ole siis jätetty, joten esityslista on täten hyväksytty ja näin voimme siirtyä käsittelemään yksittäisiä esityslistan kohtia.